Eh? Kollegen? Das hört man Ja. So, dear colleagues, uh, I would like to... Hyvät kollegat, haluaisin, että aloitamme kokouksen. Pyydän laittamaan kuulokkeet korville. Meillä on täällä täysi tulkkaus, joten voin puhua äidinkieltäni. Ich möchte Sie, die Sie schon da sind, alle begrüßen. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ne, jotka ovat täällä. Ehkä tänne muutama vielä ilmestyy. Meillä on valitettavasti tänään vähän EPPn edustajia täällä, kun poliittinen ryhmä käsittääkseni kokoontui, kokoontui Palermossa eikä pääse paikalle. Sirpa Pietikäinen, näin minulle on vakuutettu, kuitenkin tulee, jotta ainakin joku edustaisi myös EPPtä Ai, edustaja Hybner on täällä. Danuta, sydämellisesti tervetuloa. Kyllä me olemme täällä paremmin edustettuina kuin mitä uskaisimme toivoa. Hyvä niin. Tänään keskustelemme tarkistuksista, joita tähän lopumietintöön on tehty. Ensin antaisin puheenvuoron Fermans Peresille, joka on mietinnön esittelijä, ja sitten yksittäiset ryhmät saavat puheenvuoron. Fermans. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia hyvät kollegat. näistä 522 tarkistuksesta, jotka olette jättäneet tähän mietintöön. Ne herättivät minussa sekä myönteisiä että kielteisiä reaktioita. Joten varmaankin tämä on hyvä pohja kompromissille. Olen havainnut, että lähestymistapa on paljon homogeenisempi. Tällä kertaa siinä kunnioitetaan sopimuksen henkeä liittyen päätöslauselmaan 20. lokakuuta viime vuodelta. Ottaen huomioon aikarajamme, joka mukaan lopullinen mietintö pitäisi hyväksyä täysistunnossa samaan aikaan kuin valiokunnan mietintö. Kyllä tämä pitäisi onnistua, kun otetaan huomioon näiden tarkistusten sisältöä, joita olette jättäneet. Tietenkin olisin toivonut, että tarkistuksia olisi ollut vähän vähemmän kuin mitä loppujen lopuksi tuli, mutta keskuudessamme sovimme selkeästi säännöstä, jonka mukaan tarkistukset, tarkistuksia jätettiin ainoastaan koordinaattoreiden tai varjoesittelijöiden johdolla, mahdollisesti niin, että niihin liitettiin muita allekirjoituksia. 522 tarkistuksesta 313 eli 66 prosenttia tarkistuksista vastaa tätä sopimusta. Olen tästä pahoillani, koska mm, luulin, että meillä oli tässä hyvä sääntö, josta olimme yhdessä sopineet. Ja tämä nyt johtaa epäoikeudenmukaisen tilanteeseen, niin kuin tämän kriisin alkuperäkin. Joissakin ryhmissä on toimittu paljon kurinalaisemmin kuin toisissa, ainakin tässä harjoituksessa. Vihreät voittavat ensimmäisen palkinnon. Vihreiltä ei ole mitään yli, tarkistuksia tämän säännön ulkopuolelta. Tämän jälkeen tulee oma ryhmäni ja oletan, että koordinaattorimme johdolla vain kaksi tarkistusta on tullut säännön ulkopuolelta. En nyt käy kaikkia ryhmiä läpi, mutta on sanottava, että liberaaliryhmä olisi voinut pystyä parempaankin, koska 89 tarkistuksesta vain 59 on myös koordinaattorin allekirjoittamia EPP-ryhmästä taas 160 tarkistuksia, 60 60 koordinaattorin allekirjoittamaa nämä 60 koordinaattorin allekirjoittamaa tarkistusta kuitenkin jättää minulle mm, aika miellyttävän tilanteen pyrkiä kompromissiin. Sanon tämän siksi, koska täällä meidän keskuudessamme niiden välillä, jotka ovat osallistuneet valiokunnan työhön enemmän tai vähemmän säännöllisesti, sääntö oli hyvin selvä, joten mm, tunnen, että minulla on kompromissia laatu miettiessäni niin, tietyllä tavalla oikeus asettaa etusijalle nämä ensimmäisen kategorian tarkistukset, eli ne, joissa on myös koordinaattorin allekirjoitus. Näiden muiden tarkistusten osalta mm, tunnen, että minulla on aika lailla vapaat kädet toimia. En tunne, että mm, minun on että minut on sidottu ottamaan huomioon näiden tarkastusten ilmaisemat ajatukset. Ymmärrän kyllä, että äh, EPPstä on 32 äh, tarkistusta ja mainitsen mm, nämä, nämä Sari Essayahin tarkistuksia ja sitten on 15 tarkistusta liberaaliryhmältä, demokraateilta ja libera, tai liberaalta ja demokraateilta, demokraateilta ja liberaalit, mitä se nyt menikään. Täällä on Karl Haglundin tarkistuksia, jotka epäilemättä liittyvät eh, sisäpoliittiseen tilanteeseen, jotka ovat nyt jo vanhentuneita, joten lämpimästi pyytäisin, että näiden kahden ryhmän koordinaattorit pyytäisivät, että nämä tarkistukset vedettäisiin pois. Se olisi miellyttävä ele neuvottelujen avaamiseksi keskuudessamme hyvässä hengessä. Erityisesti liberaaliryhmän osalta nämä Kar Hanglundin jättämät tarkistukset, hän ei näytä olevan täällä keskuudessamme tänä iltapäivällä. Niissä sanaa sanalta ilmaistaan ne tarkistukset, jotka, jotka koordinaattori itse on tehnyt ryhmän nimissä. Joten mm, tämä on vähän byrokraattinen ja virallinen osa tätä keskustelua. Se siis siitä nyt menen sitten sisääntöön. Kolme kokonaisvaltaisempaa huomiota ennen kuin menen tarkistusten yksityiskohtiin. Ensimmäinen kysymysmerkki liittyy tarkistuksiin, jotka koskevat sitä, että otettaisiin uudelleen käyttöön transaktiovero siellä täällä kriisivaliokunnan tekstissä. Kaikki tietävät, mikä minun kantani on transaktioverosta. Äänestimme tästä ensimmäisessä Chris-valiokunnan mietinnössä ja se vahvistettiin Anibodi Matan mietinnön äänestyksessä. Ja meistä tuntuu, että se on hyvä pohja parlamentin kannalle. Jos meillä on keskuudessamme helposti löydettävä konsensus sille, että otetaan uudelleen mukaan transaktiovero tähän mietintöön, niin en tule sitä vastustamaan, mutta en haluaisi, että siitä tulisi mitään selkkauksia aiheuttavaa aihetta keskuudessamme. Mikäli meillä ei ole laajaa konsensusta näiden tarkistusten tukemiseksi, niin pyytäisin esitte- näiden tarkistusten esittäjiä vettämään pois kyseessä ovat tarkistukset 36 ja 138. Kuten kaikki tietävät, minä kannatan lämpimästi transaktioveroa, ja jos me helposti voisimme päästä konsensukseen täällä keskuudessamme, niin että voisimme tukea niitä, niin ei siinä ole mitään ongelmaa. Mutta jos siitä tulee äh, jakolinjaa aiheuttava asia, niin minusta on parempi säilyttää tämän taistelun tärkeimmät tavoitteet. Sitten tarkistuksista, jotka koskevat emun tasapainottamista. Tämä koskee erityisesti lukuun yksi tekeminen ehdotuksia ja Euroopan valtion varainministerin perustamista. Meidän pitäisi käydä todellista keskustelua keskuudessamme minä itse tulen ehdottamaan Euroopan valtiovarainministeriön perustamista vähän sen mallin mukaan, mikä on olemassa Yhdysvalloissa. Eli toisin sanoen meillä olisi äh, auktoriteettien talous- rahapolitiikassa ja, ja se voisi olla kumppani Euroopan keskuspankille, aivan kuten äh, on suhde Fedin ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön välillä. EPPn tarkistukset eivät kyseenalaista tätä ehdotusta. Sen sijaan täällä on joitakin tarkistuksia vihreiltä, mutta olen kyllä jo heidän kanssaan tästä keskustellut. Niissä ehdotetaan, että tämä käsitte Euroopan valtionvarainministeristä korvataan korvattaisiin eurooppalaisella va- valuuttarahastolla tai, euro- tai Euroopan velka-asioita käsittelevällä virastolla. Minusta nämä eivät ole yhtä kunnianhimoisia pyrkimyksiä ja niiden ei pitäisi olla mitenkään ristiriidassa tämän valtiovarainministerikäsitteen kanssa. Te itse ehdotatte, että poistettaisiin tämä käsite valtiovarainministeri. Ehkä meidän pitäisi vielä täsmentää eh, tätä asiaa ja pohtia, miten pääsisimme kompromissiin. Minusta tämä on hyödyllinen edistysaskel, josta olisi syytä pitää kiinni. Sitten mitä tulee viittauksiin perussopimuksen tarkistamisesta, meidän olisi pyrittävä ottamaan huomioon päivityksen vaihe koskien sopimusta Euroopan unionista. Täällä on näitä lukuja ja tarkistuksia käsitelty ja niiden kohdalla olen jo olen, niistä olen, niin tästä toisesta luvusta puhuin jo transaktioveron yhteydessä. Panen merkille ja ehdotan tai tein ehdotuksen, jota varten pyysin erityistä kokousta. Ja siinä oli kyseessä G20-kokouksen tulevaisuus. Tämähän on asia, jossa toivon, että kompromissin pohjalta voitaisiin, voitaisiin hioa lähestymistapaamme, koska G20 sellaisenaan ei voi, siitä ei voi tulla mitään talousasioiden turvallisuusneuvostoa. G20 on kuitenkin sopeutettava niin, että se soveltuu paremmin erilaisiin alueellisiin eh, kokonaisuuksiin. Ja minusta tällaisena se pitäisi olla osa ehdotuksiamme. Sitten luku kolme. Koskien uutta kansainvälistä finanssijärjestelmää. Tänne on liberaaliryhmän ehdotuksia. Varmastikin voimme työstää niitä eteenpäin, mutta minun olisi vielä tarkistettava EPPn kanssa, mihin asti voimme mennä. Sama koskee varan, kansainvälisen varantovaluutan käyttöönottoa. Luku kolme. koskee EUn menojen ja jäsenvaltioiden menojen täydentävyyttä niin, että voitaisiin lisätä investointien tasoa tulevaisuudessa. Tässäkin tarvitsemme selvennystä EPPltä erityisesti Sitten ähm, kohdista, joita pidän neuvottelussa tärkeänä. Luku 4, kohtaa 41, veroharmonisointi, erityisesti konsolidoitu yhteisöveropohja. Täällä on kiinnostavia tarkistuksia liberaaleilta muun muassa – Siinä pyydetään että jätettäisiin syrjään tämä komission vaihtoehto ja ehdotettaisiin verokanta haarukkaa. Minusta tämä on kiinnostava ehdotus. Sitten sen sijaan täällä on EPPn tarkistus, jota on vielä kehiteltävä pidemmälle. Siinä ehdotetaan, että harmonisointi korvattaisiin koordinaatiolla – No, siinähän ei ole ollenkaan samantyyppisestäkin kunnianhimoista kysymys. Sen kanssa minulla on joitakin vaikeuksia. Sitten yksi kohta, mihin olen pettynyt, koskee kohtaa 43. Ehdotan rakennerahastojen varojen jakamista liittyen jäsenvaltioiden verotusstrategioihin. Ja Tähän ehkä olisi löydettävä parempi sanamuoto ja todellinen kompromissi, mutta uskon, että kyllä tämä kysymys on esitettävä, se on sen arvoinen. Sitten julkisista koulutuksella investoinneista. No, vakaussopimuksen yhteydessä sitten olisi tarkasteltava tarkemmin puheenjohtaja vastustaa EPP-ryhmää vaikuttaa myös haluavan selvityksiä vielä tähän asiaan. No niin, se, siinä oli luku neljä, sitten luku viisi. Ensimmäinen kohta koskee Euroopan integraation vahvistamista. Tähän on tehty poistavia tarkistuksia. Ne ovat tosin yksittäisiltä henkilöiltä, joten en pidä niitä hyödyllisinä. Sen sijaan on EPPn tarkistus 428, joka saattaa olla kiinnostava. Sama päättee kohtaan 52 joka koskee yhteisön menetelmää. Sitä olisi käytettävä talouden ohjausjärjestelmän yhteydessä. Sitten kohta 55. Se koskee rahoitusmarkkinoiden rakenteiden sääntelyä ja erityisesti investointi- ja talletuspankkien toisistaan erottamista – tätäkin osaa on haluttu poistaa. Siellä on muun muassa EPPn tarkistus 465, jolla poistetaan tämä viittaus. Minun mielestäni tämä kuuluu julkiseen keskusteluun. En nyt olla mitenkään ennakkoiden vastauksia, mutta uskonpa, että pankkien käyttäytyminen kriisin jälkeen varmastikin sen tulisi kehottaa meitä pohtimaan tätä asiaa. Sitten kohta 57. Se koskee yhteisön budjetin lisäämistä niin, että meillä olisi tällainen haarukka 5-10 prosentin määrä BKTstä talousarvion summaksi. Tähän on tehty tarkistuksia, jotka ovat kiinnostavia. Herra Duff on tehnyt tarkistuksen. Luulenpa, että hän ei ole koskaan, en ole koskaan häntä nähnyt tässä valiokunnassa. Hän ehdottaa, että, että tätä harukkaa pienennettäisiin 2,5 prosentilla, mutta en ota tätä huomioon, koska vaikuttaa siltä, että hän, hänen, äh, hän ei ole kovin edustava ollut tässä valiokunnassa. EPP pyytää, että harukka poistettaisiin kokonaan ja todettaisiin vain, että halutaan kunnianhimoinen budjetti ja olen tästä kuullut, puhunut useiden jäsenien kanssa ja olen sanonut, että olen ollut aika pettynyt tähän tarkistukseen, koska sen välillä, että halutaan kunnianhimoinen budjetti ja sen välillä, että että lopulta haluttaisiin päätyä talousarvioon, joka olisi 5-10 prosenttia unionin BKTstä, niin eihän tämä ole ollenkaan sama asia. Kyllä minä haluaisin kutsua asioita niiden oikeilla nimeillä ja haluaisin pitää kiinni tästä, tästä haarukasta. sitten Euroopan energiaunionista, siihen energiayhteisöstä ei siinä mitään ongelmaa, olen siitä tyytyväinen. Ehkä tästä kohdasta 59 ja tulevista muutoksista, joita tarvitaan euroalueen vakauttamiseksi. Täällä on jotakin ristiriitaisia tarkistuksia myös ryhmien välillä, muun muassa liberaali ryhmässä ehkä täällä on jotakin asioita, joita pitää vielä meidän keskuudessamme selvittää. Olen hyvin tyytyväinen. Kohta 61. Kaikki tukevat sitä, että seuraavissa, kun seuraavan kerran tarkastetaan perussopimusta, tarvitaan valmistelukunta. Tästä kohdasta 62 vielä. Siihen on tehty kaksi tarkistusta. Yksi Schmidtiltä ja toinen Radaffilta, jotka ovat sitä mieltä, että joka tapauksessa olisi mentävä kohti tehostettua yhteistyötä alkuperäisessä sanamuodossa, kuten muistatte kuitenkin ehdotettiin, että, että tehostettuun yhteistyöhön on mentävä, mikäli emme pysty vahvistamaan euroaluetta Euroopan unionin rakenteiden sisällä. Minä en tule suoralta kädeltä tukemaan näitä tarkistuksia. Minusta vaikuttaa siltä, että ne eivät vastaa Euroopan unionin vallitseva henkeä. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että sain käyttää vähän aikaa tämän keskustelun avaamiseksi. Tämä on oikeastaan ensimmäinen keskustelu, kun nyt kompromissiin ryhdytään hieman. Kiitoksia. Äh, vielen Dank. Äh. Paljon kiitoksia Pervanche tästä perinpohjaisesta kuvauksesta. Näin näemme, että olet tutustunut hyvin tarkkaan näihin tarkistuksiin. Kaiken kaikkiaan, vaikka tarkistuksia on niin paljon, minusta näyttää siltä, että tällä kertaa meillä on paremmat mahdollisuudet kuin viimeksi melko nopeasti päästä tyydyttävään kompromissiin. Ennen kuin annan poliittisten ryhmien edustajille puheenvuorot, haluaisin sanoa pari asiaa. Tserkevitsuuten mietintö viime kaudelta oli yksi Ekon valiokunnan mietintö. En näe häntä täällä. Tähän oli täällä aikaisemmin ja Renata Hymner sai kaisemmaksi miljan palkinnon Berliinistä. Innsbruckissa ilmeisesti hän saa sen sunnuntaina sydämelliset onnittelut. Ja nyt yksittäisten ryhmien edustajat, kollega nyt sen ensin, joka puhuu EPN nimissä, hän joutui lähtemään neljältä tältä parlamentista, joten hän saa nyt ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for the opportunity. Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että sain mahdollisuuden tässä nyt puhua. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Beresiä hänen ponnisteluistaan tähän mennessä. Ja koko tämä työ, kriisikomitean työ, minulla on ollut mahdollisuus olla tässä mukana. Tämä osoittaa, kuinka pitkälle me olemme päässeet. Tästä mietinnöstä tulee hyvä lisäys tulevalle ja nykyiselle keskustelulle talouskriisistä, mutta siitä huolimatta meillä on vielä pitkä tie kuljettavana. Eh, en kuitenkaan ymmärrä edustaja Beresin tarkistuksia. Me olemme Euroopan eh, kansalaisten demokraattisesti valittuja edustajia, emme mitään muuta. Demokratia on hankala asia, mutta meidän täytyy ymmärtää se. Yhdessä Högmarkin ja Christian Skariksen kanssa olen tehnyt useita tarkistuksia lopulliseen ehdotukseen. En nyt voi puhua Högmarkin ja Karensin nimissä, mutta meidän toiveemme olisi, että saisimme loppujen eh, lopuksi sellaisen mietinnön, jota voitaisiin lukea. Mietintö, joka olisi tien näyttäjä, mutta samanaikaisesti se olisi realistinen ja edustava, edustuksellinen suhteessa kansalaisiin, jotka meille tämän mandaatin on antanut. Sen vuoksi meidän täytyisi olla hyvin tietoisia kahdesta asiasta. Ensinnäkin kunnianhimo, tavoitteellisuus ja muistuttakaamme itsellemme, että olemme Euroopan kansalaisten demokraattisesti valittuja edustajia. Emme ole mikään Euroopan komissio tai kansalaisjärjestö, jolla ei ole poliittista vastuuta. Sitten lainsäädäntöön. Minä en näe tätä mietintöä tai tätä valiokuntaa eh, edes eh, oikeana tekemään ehdotuksia esimerkiksi uudesta EUn, lains, eh, EUn veronmaksusta, budjetista, ja, ja yhtiöveroista. Nämä johtaisivat valtaviin vaikutuksiin yrityksille, varsinkin pk-yrityksille jäsenvaltioissa. Minä en ole valmis tukemaan tällaisia ehdotuksia. Talouskriisi Euroopassa on kestämättömän kulutuksen syytä. Tämä on totta huolimatta siitä, minkä värinen hallitus on ollut aikaisemmin tai nyt. Eli meidän täytyy saada aikaan kestävää yksityistä kasvua. Sen täytyisi nyt olla tämä pääviesti. Olen vakuuttunut siitä, että tekin ymmärrätte sen, että meidän täytyy voida esitellä tämä mietintö myös kansalaisillemme. Ei ainoastaan niitä osia tai lukuja, jotka koskevat meitä ja joista sovimme. Ei, vaan meidän täytyy voida esitellä koko tämä paketti kansalaisille ja toivon, että se on mahdollista siinä vaiheessa, kun äänestämme tästä lopputuotteesta. Kiitos. Äh, Grazie Presidente Kofera. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sanoa ensin kaksi äh, asiaa aivan lyhyesti koskien äh, menettelyämme. Tietenkin on selvää, että se edustamme täällä kansalaisia, jotka ovat äänestäneet meitä, kukaan oli istänyt meitä tekemään tarkistuksien kautta omia kommentteja ja tai muutospyyntöjä tekstiin, josta keskustellaan. Tästä on kyse demokratiassa. Demokratiassa on muitakin sääntöjä, kun konventiota kyllä kun jotakin päätetään, sitä noudatetaan. Aikaisemmissa kokouksissa olemme päättäneet, että koordinaattorit, koordinaattorilla on tässä hyvin määritelty rooli, nimittäin se, että he keskustelevat poliittisten perheiden sisällä tarkistuksista niin, että vähennettäisiin tarkistusten määrää ja helpotettaisiin näin valiokunnan ja erityisesti esittelijän työtä. Mm, totean nyt, että näin ei ole tehty. Pyydän anteeksi Bervansilta, jos edustajat ovat tehneet tarkistuksia ilman koordinaattorinalle kirjoitusta. Mm, tästä tulee seuraamaan rangaistuksia. Kyllä tämä asia varmasti tullaan ratkaisemaan parhaalla mahdollisella tavalla. En nyt pyydä muita, muilta koordinaattoreilta samantyyppistä auktoritaarista toimintaa kuin me vanhojen perinteidemme takia. Kuitenkin on, olisi tietenkin ollut help, helpompiin, että olisimme ottaneet kaikki kaikki huomioon, niin mikä olisi jättänyt vain merkkejä auktoritaarisesta toiminnasta, me niihin, niiden toiminnasta, jotka halusivat kuitenkin yksi omatoimisesti tehdä tarkistuksia. Tässä on kuitenkin asia sisältöä koskeva ongelma. Kun hyvin pitkän keskustelun jälkeen lopulta päätetään menettelystä, niin olisi oikein mukavaa, jos sitä menettelyä sitten voitaisiin soveltaa. Kyseessä on demokraattinen oikeus, joten en halua kyseenalaistaa, mutta tämä käyttäytyminen aiheuttaa hallaa edustukselliselle toiminnalle. Täällä on monet kollegat tehneet tarkistuksia henkilöt, jotka eivät ole koskaan viitsineet edes vaivautua valiokunnan kokouksiin. Tietenkin on aivan oikein, että he tekevät näin, mutta poliittisesti min, minusta se ei ole sellaista käytöstä, jota voidaan luonnehtia myönteiseksi osallistuminen on ollut hyvin marginaalista. No niin, tässä tilanteessa olemme nyt ja nyt on vedettävä johtopäätökset. Mm. En nyt tästä sen enempää. Kyllä tässä aina jotakin opitaan. En halunnut esittää ainoastaan yleisluonteisia kommentteja. Bermans Berens on jo esittänyt hyvin yksityiskohtaisia huomioita asiasisällöstä. Usean kertaan olemme täällä sanoneet ja käsitin, että kaikki poliittiset ryhmät ovat yhtä mieltä pitkälti mm, näistä asioista. Tosin tarkistukset osoittavat, että jotkut ovat eri mieltä. Meidän on vastattava kriisiin saattamalla Euroopan unionin idealle uutta voimaa tässä maailman osassa nyt on kriisi puhjennut johtuen eri maiden välisistä eroista. Siihen on finanssipoliittiset syyt, eikä se johdu valtiovelasta, vaan spekulatiivisesta kuplasta, joka ensin räjähti Yhdysvalloista ja, valloissa, ja sitten se maailmanmarkkinoiden myötä nopeasti levisi tänne ja se toi esille finanssijärjestelmän heikkouksia, Euroopan pankkijärjestelmän heikkouksia. Esillä on välittömiä vaikutuksia ollut sitten eh, yksittäisen maihin heikommat maat ja maat, joissa on suurempaa velkaantumista, ovat kärsineet kriisin vaikutuksista enemmän tietenkin. Mutta ratkaisu on siinä, että saadaan siipien alle ilmaa Euroopassa Äh, haluaisin aloittaa itsestänikin tässä ja äh, todeta, että tällainen puolivälin mietintö, johon Permaaskin viittasi, että siihen, että kaikki se, mihin tässä pyrimme, kaiken sen asian on pyrittävä Euroopan unionin vahvistamiseen, integraation syventämiseen, ei sen heikentämiseen. Koska vaikka nyt vastataan akuutteihin sosiaalisiin kysymyksiin niin, että hidastetaan tai peräännytään ja vähennetään niitä siteitä, joita EU:ssa on kodifioitu, tämä merkitsisi suurta virhettä. Minulle lopullisen ehdotuksen ytimessä pitää olla juuri tämä. Muussa tapauksessa en ymmärrä, mitä hyötyä tästä on. On haettava äh, ratkaisuja kriisiin, ja jos sitten kuitenkin luovutaan eteenpäin menevän ponnisteluista, niin niin en oikein ymmärrä. Tässä on omat rajansa. Minä en ole mihinkään rajoihin vielä törmännyt keskusteluissa, vaikka sitten tarkistuksien myötä toki huomataan, että teillä on ehdotuksia eh, hidastaa koherentimman Euroopan rakentamista. Euroopan, jossa on eurooppalaisempia ja vähemmän kansallisia sääntöjä. ja niin, että luovuttaisiin eri oikeuksista, niin että ainakin osa näistä oikeuksista annettaisiin eurooppalaisille organisaatioille. Me olemme reagoineet tältä pohjalta, erityisesti silloin kun olemme muiden kanssa keskustelleet. Tämä ajatus Euroopan vahvistamisesta on sellainen, mistä ei voida luopua. Toivon, että kaikilta löytyy hyvää tahtoa, niin että löydettäisiin kompromisseja ja pidettäisiin tiukasti kiinni tästä lähestökohdasta. kohdasta. Sen pitäisi olla tulevaisuutemme pohja. Äh, äh, Oikein paljon. Kiitoksia Sergio Cofferati. Ennen kuin annan puheenvuoron eteenpäin, haluaisin vielä lyhyesti kollega Bentsenille vastata, kun hän joutuu kohta täältä lähtemään. Hän sanoi, että tämä valiokunta ei ole oikeutettu esittämään ajatuksia budjeteista, EUn omista varoista ja niin edelleen. Emme me voi täällä päättää niistä, koska emme ole lakia säätävä valiokunta, mutta kyllä meidän tehtävämme kuitenkin on luonnostella ehdotuksia. Tällaisen naivoriihen tapaan voimme pohtia ajatuksia, jotka vaikuttavat meistä oikealta. Tämän välittäminen kansalaisille ei ole helppo tehtävä. Varmasti tämän kaikki ymmärrämme. Suomen todessa vaaleissa perussuomalaiset saivat noin parikymmentä prosenttia ääneistä hyvin euroskeptisellä lähestymistavalla. Ja se, että kansalaiset näin suhtautuvat monissa maissa – on asia, johon meidän pitää pyrkiä vaikuttamaan niin, että Sergio Koferatin tavoin olisin samaa mieltä siitä, että kansalaisille pitää osoittaa, että meidän pitää integroitua enemmän jatkaa tällä tiellä. Jäsenen, joidenkin asioiden palauttaminen kansalliselle tasolle, tämä olisi hankalasti esitettävissä, mutta ei se tarkoita sitä, että me voi puhua näistä asioista täällä valiokunnassa. Meidän pitää argumentoida nämä asiat oikein ja myöskin välittää tieto ulos, ulospäin parlamentista. Ole Smith seuraavana, mutta Sergiolle lyhyesti näistä tarkistuksista, joita on tehty yksittäisten edustajien nimissä. Valitaistelua käytiin Suomessa ja jotkut tunsivat ehkä, että heidän pitäisi tehdä näitä tarkistuksia, että niiden voidaan käyttää myös vaalitaistelussa. Andrew Duff, joka ei ole valiokunnan jäsenkään, hän viittasi työjärjestyksen. Andrew sanoi, että me teemme kaiken koordinaattoreiden kautta. Hän sanoi työjärjestyksen tukeutuen, että hänellä on tällainen oikeus. Minä en sillä asialla oikein voi mitään. Ulle. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin kertoa teille nyt salaisuuden. Sitä ei saa kertoa kenellekään, mutta liberaaliryhmässä on vähän eriäviä kantoja. Me olemme niihin tottuneet, joten jos olette liberaaliryhmän koordinaattori, meillä on kaksi koordinaattoria esimerkiksi, emme voi käyttää sitä menetelmää, jota arvon italialainen kollega esittää, koska silloin ryhmä sirpaloituisi 84 jäsenen. Tämä on tilanne. Näin asiat vain ovat ja siksi emme voineet. Ja kuten Taglint sanoi, emme me voi estää kollegoita osallistumasta toimintaan tässä valiokunnassa. Minua kai pidetään melko liberaalina. Joidenkin mielestä olen liian liberaali. Ja suhtauduin hiukan kriittisesti viimeksi, mutta vastaisin myös tanskalaiselle kollegalle tässä. Tätä voitaisiin pitää provokatiivisena mietintönä, mutta sitä voitaisiin myöskin pitää ikään kuin visiona. Se on tulevaisuuden visio, ei siitä tarvitse välttämättä olla samaa mieltä, mutta joka tapauksessa joillain aloilla se on konkreettisempi, toisilla taas ei. Ja tämä tästä ajattelua omalta kannaltani, niin jos puolitoista vuotta sitten olisimme sanoneet, että tämä sovitaan Ekonissa parlamentissa, neuvostossa, mitä tahansa. Jos tämä olisi sanottu puolitoista vuotta sitten, että näin Euroopassa käy, niin kukaan ei olisi sanonut, että kyllä, vaan kaikki olisivat sanoneet, että tuo on kyllä harkakuvitelmaa. Näin ei tule käymään. Näin kuitenkin on tapahtunut. Jotkut edustaja Presin ehdotukset alusta asti liittyvät tuohon alaan ja nyt se on jo lainsäädäntö. Eli minä suhtaudun hiukan nöyremmin nyt siihen, että lähdetään sanomaan, että noin ei tule koskaan tapahtumaan, koska historia osoittaa, että muutokset voivat olla hyvinkin nopeita. Vaikka on sanottava, että mä edustan joskus kuulostitte vähän entisen kouluni rehtorilta, että te olette olleet nyt vähän tuhmia, mutta tietenkin tarkoititte tämän kaikki varmaan ihan ystävällisessä hengessä. Omalta kannaltani ja varmasti Racklins tätä täydentää. Mutta esimerkiksi yhteisen konsolidoidun yhtiöveropohjan kannalta meillä on neljä eri kantaa. Euro laina, tilanne on sama. Olettaisin, että se, josta taloushallinnon osalta sovittiin, on varmaankin se, varmaankin se, jota voimme tukea. Emme ehkä ihan kaikki, mutta kuitenkin tämä on melko ällistyttävää, että kun aiheesta on kiistelty näin pitkään, niin ekonvaliokunnassa ainakin liberaaliryhmä on samoilla linjoilla. Jopa minä olen siinä mukana. Vaikka tämä hankalaa olikin. Valtiovarainministeristä on eriäviä kantoja myös, mutta siellä on sanamuoto, jonka mahdollisesti voisimme hyväksyä. Budjettikysymys on hankalampi, koska tässä tietenkin pitää olla johdonmukainen suuren valiokunnan työn kanssa. Muuten tästä ei oikein tule mitään. Tukholmassa tiistaina keskusteltiin Unkarin puheenjohtajavaltion kanssa ja Hollannin edustuston edustaja oli siellä myös Britannia, Hollanti, Ruotsi, Akselin tunnette budjetin kannalta. Ja tässä pitäisi kyllä olla nyt varovainen, vaikka tiedämme, että tarvitsemme lisää rahaa, enemmän investointia, meidän pitäisi kuitenkin olla tässä varovaisia. Tämän parlamentin tulee toimia johdonmukaisesti, vakavasti otettavalla tapaa järkevästi. Emme voi vain sanoa, että tarvitsemme lisää rahaa, koska meillä on jo ongelmia siinä, miten nykyvarat käytetään. Me emme voi olla se tai ainoa toimielin, poliittinen toimielin Euroopassa, joka ei joudu kiristämään budjettia. Olen sanonut tämän aikaisemminkin. Tässä on kyllä melko tärkeää. Verokysymys on toinen. siinäkin on löydettävä jonkinlainen kompromissi, mitä veroihin tulee. Näette, että meillä on eriäviä kantoja siinäkin yhteydessä ja lopulta tuemme kyllä. Jos edellisellä kerralla pääsemme kompromissiin, niin kompromissin aikaansaamisen pitäisi olla paljon helpompaa tällä hetkellä lopuksi sanoitte jotain kohdasta 62 ja meidän kahdesta tarkistuksestanne siihen kohtaan. Onko tuo todella niin hankalaa, kun me sanomme, että uskoo, että joka tapauksessa. Onko tässä hyvän ja huonon eurooppalaisen ero tässä pienessä sanamuotoerossa – Andrew Duffia tuskin ainakaan voidaan pitää huonona eurooppalaisena. Kiitos. Kiitos ole. Sirpa Pietikäinen puhuu seuraavana. Käsittääkseni hän edustaa virallista EPPn kantaa. Thank you, uh, Kiitos. Ensinnäkin olin pahoillani siitä, että tulin myöhässä. Yksi minun pahoista tavoistani on tämä myöhästyminen käsittely, mutta en kuitenkaan potki koiria, joten on minusta jotain hyvääkin. No, Oli Schmidt ja muutkin täällä ovat jo kommentoineet tarkistuksia ja kerron nyt vielä meidän puoleltamme jotain kommentteja. Me olemme pyrkineet olemaan EPPssä hyvin pragmaattisia – ja rajasimme tarkistustemme määrän. Keskittyimme asioihin, jotka ovat sellaisia, jotka voisivat saada taakseen suuren enemmistön sekä meidän ryhmässämme että tässä valiokunnassa. Kiitämme esittelijää hyvästä pohjatyöstä, kaikesta siitä, mitä olet tehnyt. Tämä on ollut hyvin rakentava ja hyvä asiakirja, jonka pohjalta on ollut hyvä aloittaa työntekoon. Muutama asia. Meidän tarkistuksemme ovat vielä kohtuullisen kunnianhimoisia, mitä tulee esimerkiksi taloudelliseen hallintaan budjetista, onko se sitten kunnianhimoinen vai mikä, haluammeko sinne jotkut tietyt luvut. En ole ihan vakuuttunut siitä, että EPP olisi tässä täysin joustamaton, mutta on tiettyjä asioita, jotka on otettava huomioon. Meillä on eri mielipiteitä parlamentissa tästä aiheesta. Toisekseen on hyvin tärkeää, että huolehdimme siitä, että meidän kantamme on surevaliokunnan kanssa yhteenpitävä. Ja sen vuoksi meidän täytyy tarkastella surevaliokunnan näkökantoja. Ja toivon mukaan heillä on hyvin selkeät näkemykset Ja meidän täytyy miettiä sitä, että teemmekö me itse asialle enemmän hyvää tai pahaa sillä, mitä me nyt teemme. Veroharmonisointi, koordinointi on asia, jossa uskoakseni tässä on menty hyvin pitkälti meidän ryhmämme linjaan. Budjettiin palatakseni uskon, että tässä voitaisiin tehdä rakentavia askelia eteenpäin, Kris valiokunnassa, surevaliokunnan suuntaan. Kysymys on siis omista varoista yleensä tiedän, että meillä on tässä nyt hieman eri näkemyksiä ja meidän täytyy nyt pyrkiä pääsemään niin pitkälle, kun me voimme nyt päästä esimerkiksi äh, euroobligaatioiden äh, kanssa. Sitten äh, meidän täytyy miettiä millä tavalla me menemme tässä eteenpäin. Mitä tulee sitten tarkistusten määrään ja siihen, kuka niitä on esittänyt, niin meidän ryhmämme on hyvin äh, suvaitsevainen, individualistinen ryhmä, kuten te tiedätte, emmekä lähde millekään rangaistuslinjalle, vaan täällä kaikki voivat tehdä ihan niin kuin haluavat. Kuten täällä kuulimmekin kollegoilta, että kollegat tekevät niin kuin heistä hyvältä tuntuu mutta kuten on sovittu, niin meillä on ryhmän linja ja keskusteluiden jälkeen suurin osa meidän ryhmästämme tulee tukemaan ryhmän linjaa ja me työskentelemme nyt siihen suuntaan, että me saisimme mahdollisimman vahvan, yksimielisesti hyväksytyn mietinnön tästä valiokunnasta. Ja ne yksilöt sitten, jotka haluavat tukea omia tarkistuksiaan, saavat niin tehdä. Kiitos. Thank you, Sirpa. Uh... Kiitos, Sirpa. Haluatteko jättää puheenvuoron? Very briefly, um... Kiitos ihan lyhyesti. Haluaisin sanoa, että minulla oli mahdollisuus vaikuttaa tähän työasiakirjan kautta, joka liittyy tulevaisuuden rahoituksen. Olen iloinen siitä, että useimmat huolenaiheeni on sisällytetty mietintöön hyvin, kun ajatellaan tätä tilastoa, josta Pervais puhui. Minä olen tehnyt kolme tarkistusta varjoesittelijän koordinaattorin kanssa yhdessä. Kyse ei ole ainoastaan Euroopasta ja kansallisesta tasosta, vaan pitäisi laajentaa tätä ajatusta alue- ja paikallistasolle, kun ajatellaan, mikä vastuu kannetaan muutoksesta ja kasvusta. Pidän hyvin tärkeänä toistakin asiaa, jonka toivon pääsevän kompromisseihin mukaan, että luotaisiin sellaiset olosuhteet sekä Euroopan että kansallisella tasolla, jotta voitaisiin investoida lisää tutkimukseen ja kehitykseen. Toivon myös, että kompromisseihin saadaan mukaan ajatus siitä, että tuetaan innovatiivisia rahoitusvälineitä, kun puhutaan kasvusta ja rakennemuutoksista Euroopan taloudessa. Kiitos. Kiitos. Antorin, haluatteko käyttää puheenvuoron? Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä mietinnössä on 63 kohtaa ja jo osan kappaleita ja siihen on tehty merkittävä määrä tarkistuksia. Mutta mm, niin kuin yleensäkin näin monimutkaisiin mietintöihin. 520-22 tarkistustakaan ei ole kovin paljon. Uskon, että esittelijä on onnistunut hyvin tässä työssä ja hän on myös jäsentänyt aiheen, äh, aihealueiden ympärille, ympärille, joihin meidän on kiinnitettävä huomiota jatkossakin. Olen niitä jäseniä, jotka ovat koordinoineet tätä työtä pitkälti omassa ryhmässäni, Edemarin ryhmässä ja olen äh, tehnyt vain kaksi tarkistusta omissa nimissäni. Niin Muuten olin yhtä mieltä yhteisistä tarkistuksista. Esittelijöiden ja koordinaattoreiden osalta on todettava, että he ovat olleet hyvin joustavia, ei heitä voida pitää auktoriteetäärisinä. Ensimmäinen tarkistus, joka minua huolestutti, koski sitä, että mm, tämä suhde valtiovelan ja kriisin välillä olisi taattava vahva julkinen talous yhtäältä ja toisaalta olisi pääomitettava rahoituslaitoksia. Usein näitä asioita käsitellään erillisinä, mutta ne kuitenkin liittyvät tiiviisti toisiinsa ja siksi ne olisi myös ratkaistava tasapainoisella tavalla ottaen huomioon periaate, joka usein jää selvään sanomatta, mutta minusta meidän olisi se tunnustettava, aivan kuten puhumme täällä systeemisistä järjestelmistä laitosten kohdalla olisi tunnustettava, että jäsenvaltiotkin ovat systeemisiä ja niillä on merkittävä vaikutus kansalaisiinsa ja palveluihin, joita he tarjoavat. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, jonka halusin tuoda esille. Sitten tämä toinen asia, ottaen huomioon, että me käsittelemme tätä talous- sosiaali- kriisiä, haluaisin ottaa esille näkökohdan, jota ei ole ehkä juuri käsitelty kokouksissamme, mutta se kuuluu näihin sosiaalisiin näkökohtiin. On aivan selvää, että sosiaalipolitiikasta vastaa pitkät jäsenvaltiot, se on tällainen ai, sektoriallinen politiikka, mutta kun ajatellaan makrotaloudellisia puitteita ja suuria suuntaviivoja talouden ja talous, talous- ja budjettitoimissamme meidän olisi huomioitava myös sosiaalipolitiikka. Tunnustan, että talouden elpymisestä tai julkisesta taloudesta tai 2020 äh, strategiasta, ne ovat aiheita, jotka on otettu huomioon, mutta haluaisin vielä tuoda esille, että olisi mentävä vielä pidemmälle, ei riitä nykyiset politiikat. Vielä on paljon epävarmuutta ja heikkoutta EU:ssa. Olisi täydennettävä näitä välineitä niin että kansalaiset näkisivät tässä jotain järkeä. Tarvitaan sosiaalinen sopimus, jolla on selkeä ulottuvuudet mielestäni, niin ensinnäkin olisi keskusteltava niitä, niistä asioista, jotka kuuluvat tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Ne ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, on aivan selvää, että globaalissa yhteyksissä ja kun kilpailukyvyn on oltava globaalia ja käydään kilpailua nousevien maiden kanssa, EUn on vahvistettava kilpailukykyä, mutta tarvitsemme myös sosiaalista sopimusta, koska muussa tapauksessa hyvinvoinnin pohja alkaa murentua. Tämä asia on otettava mukaan myös laajempiin kysymyksiin, mitä näihin verorasituksiin ei, ei ole mitään pikkujuttuja. Yhä kerta kerran jälkeen näemme, kuinka epäsuoran verotus ja työhön kohdistuva verotus ovat kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä finanssimielessä. Ja tämä johtaa siihen johtopäätelmään, että on sellaisia aloja, jotka saavat suurta hyötyä taloudessamme, mutta ne eivät kuitenkaan joudu ähm, maksamaan. Verotaakka olisi jaettava tasapainoisesti. Tietyt sektorit saavat paljon hyötyä, mutta eivät joudu juurikaan tukemaan ähm, julkista, julkisia menoja. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan tulevaa hyvinvointia. Tämä on näkökohta, jota haluaisin korostaa. Ja vielä kolmas kysymys, joka liittyy tiiviisti näihin muihin. Se liittyy siihen, kuinka hyvinvointivaltiota vahvistetaan. Monet ovat sitä mieltä, että hyvinvointivaltio saisi mennä romukoppaan, mutta se on vastaus, joka on annettu pysyviin tarpeisiin vastaamiseen, terveys, koulutus, riskitilanteet. Nämä ovat pysyviä tarpeita ja näin ollen ei, ei, ja valtiot voivat poistaa näitä tarpeita ja siksi tarvitaan vahva organisaatio, jonka kautta tulevaisuudessakin voidaan näihin tarpeisiin vastata. Ja tämäkin on asia, joka on asetettava maan yhteyteensä. Nämä ovat niitä asioita, joita halusin tässä korostaa. Tämä onkin viimeinen tarkistus, jonka pyrkimyksenä on kiinnittää huomiomme vähän kauemmas Eh, me ole ehkä syventäneet tätä riittävästi, koska nämä eivät kuulu toimivaltuuksiimme, mutta ne ovat asioita, jotka meidän on pidettävä mielessä, kun teemme työtämme ja pohdimme tavoitteitamme. Kiitos. Paljon kiitoksia. Minulla on vielä kolme puheenvuoropyyntöä kollegoilta, jotka eivät ole vielä puhuneet. Haluatteko puhua? Susanna Roikkova EPPstä. Haluatteko käyttää puheenvuoron vielä? Leonardo Domenici, ja King Against. Domenici, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. Susanna Roitkova, haluatteko käyttää puheenvuoron? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Okei, okay, dann fangen wir hier an mit... Selvä, Kinga Gans ensin. Thank you very much. Uh, I really sorry that I was late, but... Uh, I... Kiitos oikein paljon. Anteeksi, että myöhästyin. Hienoa, että saan mahdollisuuden hiukan puhua. Valtava tarkistusten määrä ja käsittääkseni jotkut sopivat ihan hyvin yhteen, toiset eroavat pitkälti toisistaan. Toivon, että voimme löytää tässä yhtenäisen linjan perusperiaatteista siitä, että vahvistetaan EUn integraatiota. Toivon, että voimme sopia muotoilusta tässä yhteydessä – syventäminen tarkoittaa poliittista integraatiota samoin kuin taloudellista. Se on yhtä tärkeää, kun integroituminen lisääntyy. Tarvitaan riittävät talousvarat tämän työn kattamiseksi. Me näemme nyt, että eli politiikan aloilla edistytään – Jotkut ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan kriisistä selviytymistä. Sosiaaliset kysymykset, työllisyyskysymykset, koulutukset, elinikäinen oppiminen, tutkimus, tutkimus- ja kehitysseikat. Tämä on melko selkeä asia, joka on saanut laajalti tukea. Lisäksi olisi tärkeää nähdä Euroopan 2020 strategia yhtenä keskeisenä tulevaisuuden linjauksena. Hyvin tärkeää on näkeä, että lippulaiva-aloitteita päästään täytäntöönpanemaan, että todella edetään nyt eikä toisteta Lissabonin strategian epäonnistumista, koska mielestäni se olisi erityisen ikävää, kun ajatellaan tätä tuoreinta kriisiä. Toivon myöskin, että Euroopan energiayhteisö on osana lopullista ehdotusta. Mietinnössä en näe mitään erityisiä ongelmia tähän liittyen. Lisäksi oli tarkistuksia, joiden kautta pyritään estämään kahden nopeuden Eurooppa. Se olisi pitkällä aikavälillä haitallista Euroopalle, jos syntyisi kahden nopeuden Eurooppa. Toivon, että löydetään muotoilu, joka sopii myös minulle. Olen melko optimistinen. Toivon, että löydämme sopivia kompromisseja kaikissa näissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitos. Vielä ehkä lyhyesti omalta osaltani sanoisin, että Ulle Schmidt koordinaattorinamme on esittänyt kaikki keskeisimmät seikat. Yhden asian halusin kuitenkin ottaa esiin ehkä erityisesti sen jälkeen, mitä kollegamme Pernsen sanoi kokouksen aluksi. Ratkaisevan tärkeää mielestäni on se, että mietinnöstä tulee sellainen, että lukija, joka tähän tutustuu, saa uskottavan vastauksen siihen, miten tavallinen kansalainen hyötyy siitä, että nämä ehdotukset täytäntöön pannaan. Tällä hetkellä euroskeptisyys lisääntyy kansalaisten joukossa useissa jäsenvaltioissa ja kansalaisille meidän pitää herättää luottamusta siitä, että me emme tee täällä mitään turhan takia. Ei siksi, että me täällä valtavassa byrokratiassa haluamme vahvistaa Brysselin oikeuksia, vaan me teemme jotain siksi, että – me pidämme mielessä yksittäisen kansalaisen tarpeet ja uskomme, että näiden toimien kautta parannamme tilannetta yksittäisen kansalaisen osalta. Tämä on tärkeää. Minusta tuntuu, että tässä on nyt vielä vähän työtä tehtävänä. Ehkä tämä ajatus ei riittävästi ole tullut esiin tässä tekstissä tai tarkistuksissa. Ehkä tarvittaisiin vielä joitain muutoksia, jotta todella voimme käyttää tätä mietintöä yhtenäisesti. Luottavaisina voimme ajaa tätä eteenpäin niin, että näytetään, että tästä on hyötyä ei ainoastaan valtioille tai EUlle, koska tämä on hyvin abstraktia. Tästä pitää olla hyötyä kansalaisille. Kansalainen haluaa tietää, mitä hyötyä tässä on nyt minulle – mitä etuja minulle on tästä 50 vuoden kuluttua. Tämä on ratkaisevan tärkeää. Minusta tuntuu, ja toivon, että Pervans voi ottaa tämän huomioon. Toivoisin, että tässä vielä pohtisimme vähän sitä, miten tämä näkökanta tulisi vahvistettua. Muuten annan mielelläni Pervansille puheenvuoron, loppupuheenvuoron huomioksi kaikille. Seuraava kokous on 23. päivä maanantaina Eli 23. päivän varjoesittelijät ja koordinaattorit, me vaihdamme tässä vähän järjestystä. Silloin keskustellaan kompromissitarkistuksista, jotka Parvars siihen mennessä esittää. 23. päivä maanantaina varjoesittelijät, 25. päivä keskiviikkona, pari päivää myöhemmin koko valiokunta ja 30. päivä toivomme, että voimme äänestää. Pervars. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Varmaankin vielä sähköpostitse vahvistatte kaikille jäsenille nämä tiedot, jotka, joiden kautta todella voidaan optimoida ai, aika ajankäyttöä neuvotteluja varten. Koordinaattorinen ja varjoesittelijöiden kanssa tulen sitten täsmällisemmin konkretisoimaan ja neuvottelemme näistä kompromissitarkistuksista maanantai-iltaan mennessä. Lähetän heille ehdotukset. Kiitän kollegoita, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Puheenjohtaja, vastasitte jo hyvin pitkälti kollega Bensonille, joka muuten ei ole enää paikalla. Harmi. Niin tiedän kyllä, mutta se oli harmi, koska olisin voinut vielä hänelle. No, voin ehkä varmaankin Strasbourgissa kahden kesken hänen kanssaan keskustella, koska on tärkeää vastata hänelle. Haluaisin vielä palata tähän budjettihaarukka-asiaan. Ensi viikolla ehdotan, että ottaisin yhteyttä suuren valiokunnan jäseniin, että yrittäisimme vähän katsomaan, millä tavalla meidän kompromissimme voitaisiin muotoilla ja sopisiko se heille. Haluaisin muistuttaa itsellemme, että meillä ei ole samat aikanäkymät kuin heillä. Olemme halunneet sovittaa työmme heidän tavan työhönsä. Heillä tehdään vaiheittain työtä, mutta meidän horisonttimme ei pääty mm, rahoituskehyksen asettamiin puitteisiin Haluaisin kiittää Olle Schmidtiä siitä, kun hän sanoi, että täällä on jotakin ehdotuksia, joita itsekin ihmettelen. Täällä on todella jotakin ehdotuksia, joita itse tein joitakin näköjä sitten. Ne saattavat vaikuttaa hyvinkin kaukonäköisiltä. Ja nyt käykin niin, että ne ovat aivan välttämättömiä, kun ajatellaan millaisia jännitteitä kriisi on aiheuttanut nopeammin kuin oli ennakoitavissa budjettin näkökulmasta olen yhtä mieltä vaikutelmasta, että ei asioita pidä tehdä liian suuressa kiireessä. Yhdessä yössä ei tietenkään, mutta mm, olen vakuuttunut, ja uskon, että jäsenet täällä ovat siitä sanaa mieltä, että nykyinen Euroopan unionin integraation taso ei ole kestävä. Jacques Delors puhui tästä, kun hän tuli tapaamaan meitä. Hän sanoi, että Ehkä Rouva Beres on liian kunnianhimoinen, niin tulin vahingossa sanoneeksi liian tärkeä, taisi olla paljastava lapsus, mutta koor- koordinaatiosta on kyse, kyse nyky- nykyvaiheessa. Niin kuin Tommaso Padoskioppa, minäkin uskon, että koordinaatio no toki on nykyvaihe EUn toiminnassa – se on se, mitä nyt voimme tehdä, mutta uskon, että jatkossa euro ei tule selviytymään, mikäli meillä ei ole sellaista EUn budjettia, jonka kautta voidaan toteuttaa syklin vastaista politiikkaa. Haluaisin kiinnittää huomioon yhtään asiaan, josta Elisa Ferreira on puhunut, ja otan sen omiin nimiinikin, koska minun mielestäni sitä argumenttia olisi pohdittava kun Papandreou tuli tapaamaan meitä kriisivaliokuntaan, hän sanoi, että ottaen huomioon ne velvoitteet, mitä EU meiltä vaatii, niin ehkä meidän kannattaisimme, kannattaisi kääntyä IMFn puoleen, koska siellä se, mitä olemme toteuttaneet, olisi jo validi. validi. Nyt tänä päivänä Portugali olisi oikeus saada IMFn tukea silloin kysyttäisiin, pohdittaisiin vain ehtoja, mutta ei tätä tarpeellisuutta. Tänä päivänä EU-mekanismeissa olemme tilanteessa, jossa mahdollisesti jäsenvaltio voisi vastustaa tätä tukea. Eikä tällainen tilanne ole kestävä. Joten loppujen lopuksi tarvitsisimme sellaisen todellisen budjetin, jonka kautta voimme toimia. Toivon, että olisi miten kanssa olemme yhtä mieltä. Ei minä sano, että tämä tarko- tarkoittaa lisää rahaa. Sanoin vaan, että se tar- tarkoittaa varoja, jotka siirretään jäsenvaltiosta EU-hun. Se on jatkuva siirto alkuperäisessä tekstissäkin muistaakseni mainittiin, että jos tässä pitäisi sanoa, että pysyvät siirrot, niin ei minulla ole siinä mitään ongelmaa. Toivon, että löydämme tähän vielä yhteisymmärryksen. Kiitoksia Olle Schmidt näistä huomioista. Sanoitte, että liberaaliryhmässä on useita kantoja. Tämän olen tunnustanut Minulta vain puuttui tämä viittaus teidän luonnollisen optimismiin, mutta ehkä se löytyy kompromissiratkaisussa. Sitten tämä kohta 62. Kiitoksia mahdollisuudesta poistaa tämä epäselvyys, joka ehkä johtuu ensimmäisestä kommentista, niin minä en todellakaan ajattele, että te tai Andrew Duff ette ole mitään todellisia eurooppalaisia. Pois se minusta. Kinga Köntsinkin puheenvuoro meni niin tähän samaan suuntaan. Minusta jos nyt tänä päivänä sanotaan, että joka tapauksessa EU:ssa pitäisi pyrkiä tehostettuun yhteistyöhön, jos näin sanotaan, niin, niin niin, niin tässä tämän suhteen minä olen, olen muuttanut kantaani. Niin Aikaisemmin minä aina puolustin tehostettua yhteistyötä, ensimmäistä piiriä ja avantgardeja ja niin edelleen, mutta olen muuttanut mieleni, koska minun mielestäni EUn rooli sisäisesti ja ulospäin on pysyä yhdessä mahdollisimman pitkään, mutta on totta, että ne, jotka ovat euroalueella, joilla on historiallista vastuuta, niiden on kannattava tämä vastuu ja toivon, että – voidaan laajentaa tämä 27. Jos ei se onnistu, niin sitten tarvitaan tehostettua yhteistyötä. Haluaisin, että tämä muotoiltaisiin hyvin. En halua niinkään sanoa, että, että tähän päästään missä tahansa olosuhteessa. Sirpa Pietikäinen, suuret kiitokset teidän puheenvuoronne hengestä. Uskon, että se heijastelee ryhmänne enemmistön kantoja budjetista jo vastaisinkin. Ehdotan, että kompromissisanamuotoa lähennettäisiin niin, että se olisi lähempänä suuren valiokunnan kanta ottaen huomioon työden erilaisuus. Sitten tarkistus 465. Tässä poistetaan kaikki viittaukset. Missä se nyt onkaan se 465? Sinne niin poistetaan osa, jolla pyydet, jossa pyydetään komissiota eh, erottaa toisistaan nämä investointi- ja talletuspankit. Te sanotte, että olette avoimia neuvottelemaan. Minä olisin erittäin tyytyväinen, jos voitaisiin katsoa, kuinka voisimme tästä puhua. Koska ei voi olla niin, että tämä olisi tabu aihe Euroopassa. Sitten Danuta Hybnerille suuret kiitokset eh, siitä, kuinka luonnehditte näitä töitä ja näin. Kiitoksia myös näistä tarkistuksista. Suuremman osan niistä voimme ottaa ilman vaikeuksia, ei ehkä juuri näihin paikkoihin, vaan ehkä toisiin paikkoihin tekstejä, mutta uskon kyllä, että ne ovat oikein hyödyllisiä. Minä en kuitenkaan haluaisi toistaa jo sanottua ensimmäisessä mietinnössä, ja yritän myös, ettei teksti ole liian pitkä. Ja se olisi helpompi luo, lukea kuin viime kerralla, niin kuin puheenjohtajakin täällä toivoi. Aina voidaan esittää toivomuksia sanoa, kuinka niihin vastaaminen on, onnistuu. Sitten Sanchez Presedo, hän ilmoittautui demariksi, joka ei ole joka ei ole noudattanut sääntöjä. Hän siis tuli nyt kaapista ulos tässä. Saa nähdä, kuinka voin hänen huolen aiheensa ottaa huomioon. Mutta en tietenkään voi suhtautua niihin aivan samalla tavalla kuin muihin. Vaikka nämä kaksi asiaa, mitkä hän mainitsi, tietenkin ovat minulle tärkeitä asioita. Sitten Kinga Köntz vastasinkin jo hänelle Euroopan energiayhteisöstä. Tarkistusten osalta meillä ei ole mitään suurempia vaikeuksia. Sitten integraatiosta ilman jakolinjoja. Siinäkin olen yhtä mieltä lähestymistavasta. Hyvä puheenjohtaja. tässä olisi kansalaisten etu tärkeämpänä, niin se on tietenkin asia, josta voin vain olla yhtä mieltä. Mutta meidän on kuitenkin oltava tietoisia siitä, että on asioita, joita voimme täällä Euroopan parlamenttina sanoa asioita, joista olemme tietoisia, mutta ne on kuitenkin välillä vaikeita selittää kansalaisilla. Kun näemme, kuinka populismi nostaa päätään siellä täällä, niin ymmärrämme, että kriisin laajuus, kriisin, jossa edelleen olemme, tekee joskus välittämämme viestin ymmärtämisen vaikeaksi. Kun aloitimme jälleen työmme, niin ymmärsin, että monet meistä totesivat, että, että oli jopa vaara joutua poliittiseen kriisiin. Siksi olisi ehkä tärkeää pitää kiinni sellaisesta näkemyksestä, joka vastaa omia vakaumuksiamme ja pyrkiä siihen, että, että se voisi olla helpommin nieltävissä kansalaisillekin ja että voisimme vakuuttaa kansalaiset siitä, mihin me pitäisi mennä. Kiitoksia puheenjohtaja. Todella toimitan varjoesittelijöille ja koordinaattoreille ehdotukset kompromisseiksi maanantai mennessä. Toivon, että neuvotteluissa päästään valmiiksi aika pian, koska aika on vähän. Haluaisin myös muistuttaa teille kaikille lähetetystä kutsusta maanantai-iltana webdoc-tilaisuuteen. Siellä on niitä pieniä ruutuja, joita pitää klikata tuolla tilaisuudessa, jossa esitellään webdocia. Siitä keskustellaan todellakin Strasbourgissa maanantai-iltana kello 19. Kiitoksia.